käsitellään kaupungin tulevaisuutta ja että heidän kantansa otetaan huomioon. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia komissio sen Haan. Sitten kuusi päätösosmaehdotusta on tänne annettu ja näin keskustelu on päättynyt. Mennään sitten äänestyksiin seuraavaksi. Ensin äänestetään Pakistan päätöslauselmasta. Tässä on yhteinen päätöslauselma luonnos kuudelta ryhmältä. Muutosotuksia ei ole, joten äänestään kokonaisuudessaan, tai kuka äänestää puolesta, vastaan, tyhjää. Tämä on näin hyväksytty, jos ymmärrän oikein. Hyvä. Sitten mennään valko seuraavaksi. Tässäkin on yhteinen päätöslauselma, eikä muutosotuksia. Kuka voi tukea tätä näin? Vastaan. Tyhjää. Tämäkin päätöslausema on näin, jos oikein näin hyväksytty yksimielisesti. Sitten seuraavaksi Kaskarin tilanne ja kulttuuriperintö. Täällä on yksi tarkistus johdantosan kappaleeseen G. Tarkistus. Kuka haluaa tukea tarkistusta? Vastaan. Hylätty. Sitten koko päätöslauselma yhdessä Äänestys on avattu. Ovatko kaikki äänestäneet, jotka ovat halunneet äänestää? Näin päättää äänestys. kuusi puolesta yksi vastaan ja muutama tyhjä ääni hyväksytty. Sitten osan komission kannan tähän näin, ja tämä tämä myöskin kokouksen pöytäkirjaan. Meillä on kolme kuukautta aikaa sitten kommentoida tätä huomisesta alkaen 11.3.11 lähtien. Pöytäkirja tullaan hyväksymään sitten seuraavassa kokouksessa, jos ei vastustusta ole, niin tämän päivän päätös